Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, prenez place. Arvoisat naiset ja herrat, pyydän kaikki asettautumaan paikoilleen. Aloitamme päivän äänestykset. Hyvät äh, kollegat, pyydän uudemman kerran kaikkia asettautumaan paikoilleen, jotta voimme aloittaa äänestykset. Ensin nimenhuuto äänestys ensimmäisenä, joten äh, on syytä asettua jo istumaan. Rova Frassoni, työjärjestyspuheenvuoro. Justo Puhemies, ihan pieni huomio vain, koska kollegat tässä vielä etsivät paikkaansa. Me olemme muuttaneet sääntöjä, koska käytettiin liian paljon aikaa turhiin keskusteluihin ja päätettiin, että aukeni mietinnöstä ei käytäisi keskustelua. Ja koetimme